neuvoston ja komission julkilausumista transatlanttiset tietovirrat. Ja nyt annan puheenvuoron uudestaan ministeri Kundersille. Uh, Mr. President, uh, honourable members of the European Parliament. arvon Euroopan unionin, Euroopan parlamentin jäsenet. Puheenjohtajavaltio pitää vapaata ja avointa internettiä erittäin tärkeänä asiana ja siksi pidänkin tätä keskustelua tärkeänä. Digitaaliaikana on tärkeää varmistaa se, että henkilötiedot pysyvät turvassa Tällä tavalla voidaan hyötyä tietovirroista. Ne tuovat monia mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti arkaluontoista tietoa täytyy suojella, jotta voimme suojella yksityisyyttämme. On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että suuri yleisö voi luottaa näihin tietovirtoihin. Kaikki henkilötietojen siirtämiset Ähm, Euroopan unionin ulkopuolelle, erityisesti Atlantin tuolle puolen, olipa kyse sitten kaupallisista tai äh, lainkäyttösyistä, niin äh, tieto, tietosuoja on kaiken A ja O. Äh, on sanottu, että Euro, niin kutsuttu Privacy Shield turvaa tämän tuomioistuimen viimeaikainen tuomio tai päätös on tästä, tästä päätöksestä käy ilmi, että tietosuoja on äärimmäisen tärkeä eurooppalaisille. ja Se on erittäin tärkeä, tärkeä pk-yrityksille. On tärkeää, että voimme varmistaa turvallisen tiedon siirron USAhan. Komission tulisi ottaa huomioon tuomioistuimen päätös Safe hub asiassa Uuden päätöksen sopimuksen tarkoitus on suojella perusoikeuksia ja hiljattaisen oikeuskäytännön asettamat normit tulee niin ikään täyttää. Kaiken tämän tarkoituksena on palauttaa suuren yleisön luottamus transatlanttisiin tietovirtoihin. On tärkeää, että komissio varmistaa kaikkein, siis mahdollisimman korkeat tietosuojanormit ja sen, että pidetään kiinni sellaisista asioista kuin tietojen säilyttämisaika, tietojen siirtämisen mitta ja toki kuluttajilla, kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus oikeussuojakeinoihin niin halutessaan. On tärkeää, että tehdään yhteistyötä USA kanssa, kun halutaan tätä Privacy Shieldia parantaa vielä entisestään. Olen sitä mieltä, että että UK, äh, USAn tietojen keruu, massa, massatietojen keruu on hyväksyttävä ainoastaan tietyissä rajoitetuissa tapauksissa. Tarvitaan myös mekanismi, jonka myötä oikeusasiamies voi tehokkaasti käsitellä kansalaisten valituksia. Neuvosto on sitä mieltä, että komission tulisi omaksua nopeasti oma adekvaattiuspäätöksensä tietosuojan hyväksi, tietosuojan parantumisen hyväksi. Olemme neuvostossa luottavaisia sen suhteen, että komissio ja sen USAn virkaveljet neuvottelevat hyvin tässä asiassa. Uskon, että nämä neuvottelut johtavat myönteiseen tulokseen ja tällä tavalla saamme uuden puitesopimuksen mitä tulee tietosuojan rikosoikeuden alalla, neuvosto on päättänyt allekirjoittaa niin kutsutun sateenvarjosopimuksen Amsterdamissa kesäkuussa ja sen jälkeen neuvosto pyytää Euroopan parlamentilta sen hyväksymistä, tämän sopimuksen hyväksymistä. Sopimuksessa ei ole perustaa henkilötietojen siirtämiseksi Atlantin yli mutta se tulee parantamaan yhteistyötä EUn ja USA välillä, koska se asettaa yhteiset tietosuojanormit tällä alalla. Tämä on hyvä uutinen meille, koska USA sitoutuu korkeampiin, parempiin normeihin kuin aiemmin, ja tämähän on tarpeen. Sopimus tulee myötä vaikuttamaan siihen, että kansalaisetkin luottavat enemmän tietojen käytäntöihin, joiden myötä tietoja vaihdetaan Atlantin molemmin puolin rikostapauksissa. Neuvosto on sitä mieltä, että sopimus on parannus nykyhetkeen verrattuna, erityisesti kun puhutaan keinoista. USA on ensimmäistä kertaa päättänyt antaa oikeussuojaa keinot tai mahdollisuuden oikeussuojakeinoihin myös EU-kansalaisille. Meillä on samat oikeudet kuin USA-kansalaisilla. Ja siksi toivon, että Euroopan parlamentti on meidän kanssamme yhtä mieltä, että tämä sopimus on myönteinen asia. Euroopalla on kaikki etu ja intressi siinä, että varmistamme sen, että tiedot liikkuvat Atlantin molemmin puolin turvallisesti, olipa kyse sitten kaupallisista tiedoista tai rikos lainvalvonnasta. Ja esimerkiksi jos tietoja, siis jos tietoja siirtyy US, EU-sta e USAhan ja se päättyy vahingossa mustalle listalle, niin EU-kansalaisella on nyt oikeus korjata tila, sen, sen, että hän voi korjata tilanteen. Tämä uusi järjestelmä tulee myös parantamaan valvontaa, mikä on omiaan parantamaan järjestelmän uskottavuutta lainkäyttöalueella. Äh, se asettaa selkeät vaatimukset, mutta myös toisaalta äh, oikeuksia, uusia oikeuksia kansalaisille äh, niin kutsutun sateenvarjosopimuksen ansiosta. Toivomme, että komissio tulee piakkoin tekemään päätöksen tästä EU-USA Privacy Shieldistä ää, ja, niin, että se kunnioittaa täysin, täysin mittaisesti EUn tietosuoja-akiita. Me uskomme, että tämä sopimus on askel oikeaan suuntaan, koska se parantaa kansalaisten oikeudellista suojaa, oikeusturvaa ja tietosuojaa. Kiitos. Mulțumesc și eu, domnule ministru, și eu rog Paljon kiitoksia, arvon herra ministeri. Seuraavaksi saa komission jäsen Jourova. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisa ministeri, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen voidessani olla täällä jälleen puhumassa teille tärkeästä aiheesta, eli transatlanttisista tietovirroista. Kuten tiedätte, komissio on usealla rintamalla tehnyt työtä palauttaakseen luottamuksen tähän tietojen siirtoon vuoden 2013 Snowdenin paljastusten jälkeen. Näitä toimia ovat muun muassa Euroopan unionin tietosuoja, uudistuksen hyväksyntä, sitten sateenvarjo, sopimus lainvalvontaviranomaisia varten ja EU USAn Privacy Shield-kysymys niin, että voidaan kaupallisessa kaupallisen käyttöön tarkoitettujen tietojen korkea suoja taata. Tämä kaikki parannus on tärkeä, jotta voidaan jatkaa tätä tietojen siirtoa samalla suojaten kansalaisten henkilötietojen asianmukainen suojaaminen. Me olemme neuvotelleet Yhdysvaltojen kanssa yksityisyysuoja kysymyksestä kahden periaatteen pohjalta ensinnäkin suositukset vuodelta 2013 marraskuulta ja tietysti EU-tuomioistuimen Schrems-päätöksen asettamat kriteerit. Keskustelun jälkeen olen vakuuttunut siitä, että me olemme päässeet eroon vanhan Safe Harbor-järjestelmän heikkouksista. Nyt tiivistettynä nämä parannukset. Ensinnäkin yhdysvaltalaiset yritykset, jotka saavat Euroopasta henkilötietoja, joutuvat noudattamaan tiukkoja säätöjä siitä, miten he, ne voivat käyttää ja käsitellä näitä tietoja. Ja tätä kaikkea asianomainen US, yhdysvaltalainen viranomainen seuraa ja valvoo läheltä. Toiseksikin tässä on useampia oikeussuojakeinoja käytössä niin, että varmistetaan se, että jokainen valitus asianmukaisesti tutkitaan ja käsitellään. Kolmanneksikin me olemme saaneet kirjallisia vakuutuksia ja sitoumuksia Yhdysvalloilta henkilötietojen käytön rajoituksesta ja turvaamisesta silloin, kun käyttäjänä on yhdysvaltalaiset viranomaiset. Tämä eritoten liittyy herkkään kansallisen turvallisuuden alueeseen. Eritoten tässä Yhdysvaltain hallinto on vahvistunut meille, että pulkkitiedon keräystä käytetään vain poikkeuksellisissa tilanteissa ja jopa tällöin tässä käytetään eh, erilaisia teknisiä keinoja, jotta voidaan minimoida kerättävä tieto. Me olemme saaneet eksplisiittiset vakuudet siitä, että mitään rajatonta massavalvontaa ei tule tapahtumaan. Ensimmäistä kertaa olemme saaneet tällaisen vakuutuksen Yhdysvalloilta. Tämä on erittäin tähdellinen ja keskeinen elementti, joka mahdollistaa vakaammat puitteet kuin mitä Safe Harbor-järjestelmä ikinä tarjosi. Kolmanneksi Yhdysvaltain hallitus tulee ensimmäistä kertaa luomaan tällaisen julkis, oikeusasiamiesjärjestelmän, joka varmistaa sen, että EU-kansalaisten yksilölliset valitukset tietosuojasta käsitellään asianmukaisessa aikataulussa uskon, että tämäkin on merkittävä ja ennen näkemätön askel eteenpäin. Mitään vastaavaa tähän verrattavaa ei ollut olemassa edellisessä Safe Harbor-järjestelmässä. Tämä mahdollistaa sen, että tietojen siirto transatlanttisesti tapahtuu se sitten tämän Privacy Shieldin tai muiden tiedonsiirtomallejen pohjalta. Kun yksityisyyden suoja, yksityisyyden suojajärjestelmä on saatu käytäntöön, sitä tullaan myös yhdessä tarkastelemaan uudelleen. Tämän prosessin kuluessa me varmistamme sen, että erilaiset valvonta- ja oikeusohjakeinot toimivat asianmukaisesti ja me olemme luoneet asianmukaiset olosuhteet siihen, että me voimme myös kumota oman, toimin, oman sitoumuksemme, jos Yhdysvallat ei vastaa sitoumuksiinsa tai vuosittainen ö, uudelleentarkastelu ei ole tyydyttävä tuloksiltaan. 29 artiklan työryhmä antoi lausuntonsa 13. huhtikuuta yksityisyyden suojajärjestelmästä. Ja tämä ryhmä suhtautui myönteisesti ilolla näihin myönteisiin elementteihin, mutta esille tuotiin ty- työryhmässä myös tiettyjä huolenaiheita ja annettiin lisäsuosituksia. Me otamme tämän asiantuntijatyön hyvin vakavasti ja tällä hetkellä työstämme näitä kriittisempiä kysymyksiä ja hyväksymme adequacy-päätöksen asian kuuluvasti. Näitä asioita voidaan käsitellä vain yhteisymmärryksessä Yhdysvaltojen hallituksen kanssa ja me käymme näistä kohdista keskustelua heidän kanssaan. Tässä, tähän mukaan kuuluu esimerkiksi se, että selvennetään oikeusasiamiesjärjestelmän riippumattomuus ja tehdään selkeäksi myös rajoitettu tietojen keruuaika, säilytysaika – ja näin ollen viranomaisilla ja yksittäisillä EU-kansalaisilla täytyy olla täysi luottamus tähän järjestelmään. Me luotamme siihen, että yhdysvaltalainen vastapuoli, vastapuoli myös ymmärtää näiden lisäselvennysten tärkeyden. Kun olemme päässeet riittävän pitkälle tässä olemme saaneet aikaiseksi parannuksia ja selvyyttä. Me toimittamme 31 artiklan työryhmän kautta jäsenvaltioille tämän tekstin ja tavoitteena on saada tämä järjestelmä kesän mennessä käyntiin. Tämä johtaa minut toiseen tärkeään asiaan, joka pian toimitetaan Euroopan parlamentille hyväksyntää varten, eli tämä Umbrella-sateenvarjosopimus. Tämän tarkoituksena, tarkoituksena on suojella EUn ja Yhdysvaltojen välistä henkilötietojen vaihtoja, vaihtoa lainvalvonta toimia varten. Sateenvarjosopimus pitäisi allekirjoittaa Amsterdamissa toinen kesäkuuta EU-Yhdysvaltojen oikeusministeriön tapaamisessa. Parlamentin hyväksyntä vaaditaan ennen kuin neuvosto voi päättää tämän sopimuksen lopullisesta solmimisesta. Minä toivon teidän tukeanne tälle sateenvarjosopimukselle, koska se tuo selkeää parannusta henkilötietojen suojaan transatlanttisessa lain valvontatoiminnassa verrattuna tähän päivään. Kuten tiedätte, sateenvarjosopimus ei ole sopimus, joka antaisi luvan tietojen siirrolle. Mutta tämä kuitenkin asettaa riittävät ja asianmukaiset tietosuojamääräykset Yhdysvalloille ja Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille silloin, kun tietoja siirretään kansallisen lainsäädännön pohjalta Monet näistä olemista, olemassa olevista välineistä lainvalvontaviranomaisia lainvalvontaviranomaistoimia varten, ne omaavat vain kovin vähän tietosuojamääräyksiä. Ja tähän nyt tällä sateenvarjosopimuksella pyritään puuttumaan, koska ilman tätä sopimusta epätyydyttävä tilanne jatkuisi vielä monia vuosia. Kun Yhdysvalloista siirretään Eurooppaan henkilökohtaisia tietoja, ne jo hyötyvät nyt erilaisista säännöistä, joko EU- tai kansallisella tasolla. Ja näin ollen tällä sateenvarjosopimuksella korjataan tätä epätasapainoa niin, että molemmilla puolilla Atlanttia ollaan samassa tilanteessa ja näin myös voidaan palauttaa luottamus transatlanttisen tietojen siirtoon. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Voss puolitoista minuuttia. Kiitoksia kollegat, arvoisa ministeri ja komission jäsen. Safe Harborin eh, seuraaja on tärkeä, välttämätön ja koko tämä Privacy Shield-järjestely on mielestäni askel eteenpäin. Siinä on hyvin paljon parannuksia. Poliittinen kiista talossa kosketti ainoastaan tuota raukeamislauseketta ja me saimme enemmistöpäätöksen siitä aikaiseksi, että me sellaista ota käyttöön. Ja tästä syystä odotan myöskin kolle Goilta, SDn ja liberaalikollegoilta, että myöskin vihreiden ja GUEn tarkistuksia ei tueta. Raukeamislauseke on minun näkökulmasta tarpeeton, sillä meillä on vuotuisinen valvontamekanismi, joka myöskin nämä niin sanotut leftoverit jäänteet voi poistaa. Ei ole järkevää, jos, meillä, jos me tarvitsemme tuollaiset kestävät puitteet, eikä ole tarpeen myöskään, koska se tekisi tarpeettomaksi nämä vuotuiset tarkastukset. Meidän pitäisi myöskin odottaa, että uusi mekanismi toimii ennen kuin se voidaan taas pysäyttää. Ja loppujen lopuksi kyse on oikeastaan ainoastaan epäilyksistä komissiota kohtaan eh, hoitaa tätä menettelyä järkevällä tavalla, mutta komissio tässä varmasti on myöskin ottanut opikseen. Vaatimus Privacy Shield-järjestelystä ovat poliittisesti hämäriä, koska ei tässä nyt voida nähtävästi päättää, että riittääkö Privacy Shield vai ei. Ja tässä nyt ei oikein tiedetä, mihin suuntaan ollaan menossa. Olisi kuitenkin tärkeää, että voisimme yrityksille, startupeille ja pk-yrityksille varmistaa, että oikeus, suoja ja konkreettiset puitteet ovat olemassa transatlanttisille tietojen siirrolle. Tästä syystä me tukisimme tätä, mutta jos tarkistukset ovat mukana, niin EPP äänestää tätä esitystä vastaan. Kiitos. Holzer. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Weidenhölzer. Weidenhölzer. Kaksi minuuttia 30 sekuntia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Tämä aihe on koskettanut meitä täällä hyvin pitkään. Me olemme hyvin ristiriitaisesti käyneet keskustelua Safe Harborista eri kokoonpanoissa ja aina oli olemassa epävarmuutta, joka äh, selkiytyi vasta, vasta kansalaisen äh, kanteen kautta. Tämä Schrems-tuomio näytti meille, että on tärkeää poistaa epävarmuustekijät. Privacy Shield on pyrkimys poistaa nämä epävarmuustekijät helmikuussa te esititte meille nuo peruslähtökohdat ja nyt voidaan selkeästi todeta, että edistystä on tapahtunut ja että myöskin oikeuskäytännön kautta me olemme voineet tiettyjä asioita selkiyttää Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa, mutta kyseessä on ainakin tilanne, missä meillä on epävarmuustekijöitä. Me emme ole saaneet suurta linjaa selkeäksi ja tämä tietysti on riski myöskin joutua jälleen tuomioistuimen eteen ja meille lainsäätäjinä ja täytäntöön panovaltana se ei olisi myönteinen asia eikä se ole myöskään teollisuudelle sitä. Olimme Yhdysvalloissa viime viikolla, Libe-valiokunta oli siellä ja saatamme todeta, että siellä ymmärretään eurooppalainen kanta hyvin pitkälti ja siellä on olemassa halua Äh, tässä tulla vastaan näitä perusperiaatteita kohti. Tämä koskettaa tietoteollisuutta ja politi- poliitikkoja olisimme voineet kyllä saada enemmän aikaiseksi, mutta päätöslausuma kyllä asettaa kriteerit, äh, jotka ovat tärkeitä. Me tarvitsemme enemmän selkiyttä, varsinkin jos käytetään tällaisia muotoilijoita, kuten esimerkiksi äh, kirjallinen lupa. Ja sitten tämä oikeusasiajärjestely, emme sitä nähneet selvästi. Ja sitten myöskin tämä oikeussuojakeinokysymys, sekin pitäisi nähdä tästä näkökulmasta, eikä muotoilu kosketa ainoastaan EU-kansalaisia, koska meillä on myöskin kolmannen maiden edustajia, joita perusoikeuskirja suojelee, joten nämä epävarmuustekijät täytyy poistaa. On tärkeää, että meillä on nämä sopimukset. Myöskin tuo puitesopimus on suuri edistysaskel. Yksin emme kuitenkaan olisi voineet saavuttaa mitään. Voimme tehdä tämän ainoastaan yhdessä, mutta vetoan todellakin teihin, että nämä epäselvyydet poistetaan, koska muuten käymme sitten taas uutta keskustelua uusien ihmisten kanssa. Kiitoksia. Edustaja Stevens, yksi minuutti. Kiitoksia kovasti. Puhemies, hyvät kollegat. Transatlanttinen tietojärjestelmä, tietojen siirtojärjestelmä on erittäin oleellinen kaupan kannalta – Tämä on mielestäni erittäin suotuisa askel oikeaan suuntaan. Halutaan suojella kansalaisten tietosuojaa ja turvaa, kun tietoja siirretään Valtameren yli USAhan. Jotkut jäsenet näyttäisivät ajattelevan, että vanhojen riittäisi, mutta näin ei ole. USA on EUn erittäin tärkeä strateginen kumppani mutta USA ei kuitenkaan ole EUn jäsen, ja siksi komission täytyy tarkastella tätä Privacy Shield, Shield-suojaa. järjestelmää ja uusien sääntöjen tulee olla sellaisia, että se mahdollistaa myös riittävän valvonnan ja oikeusturvan. Emme halua tietenkään oikeudellista epävarmuutta silloin, kun kyse on pk-yritysten hengestä ja elämästä. Tarvitsemme säännöt, jotka ovat omiaan suojaamaan EUn taloutta ja kansalaisten tietosuojaa. Edustaja Inetvet seuraavaksi. Uh, I would like to start by echoing... Kiitoksia puhemies. Haluaisin tässä aloittaa tarttumalla Rova Stevensin e, viimeisiin sanoihin. Me tarvitsemme toimivan privacy Shieldin mahdollisimman nopeasti, mutta ongelmana on se, että tämä yksityisyyden suojajärjestelmä hyvin todennäköisesti ei ole järjestelmä. Onneksi henkilö nimeltä Shrems oli riittävän sitkeä taistellakseen vuosien ajan tehden sen, mitä EU-instituution olisi pitänyt tehdä EU-kansalaisten hyväksi. Muistutan, että parlamentti on toistuvasti vaatinut Safe Harborin kumomista ja komissio ei tehnyt päätöstä, jota tarvittiin itävaltalainen opiskelija sen varmistamiseksi, että Safe Harbor öö, kumottiin. Minä en ole ollenkaan vakuuttunut näistä kirjallisista sitoumuksista ja vakuutuksista tai ö, oikeusasiamiesjärjestelmästä, että tämä hoitaisi tämän asian. 29 ja 31 artiklojen työryhmät ja monet oikeudelliset asiantuntijat ovat samaa mieltä tässä, joten en ymmärrä, miksi meidän pitää toistuvasti toistaa samat virheet. Meillä on vastuu, meillä on velvoite säätää hyvä hyviä laadukkaita lakeja. Ja nyt minusta näyttäisi siltä, että komissio on valmis tekemään päätöksen tietäen, että se ei pärjää tuomioistuin käsittelyssä. Tässä ei ole kysymys poliittisten kompromissien tekemisestä. Kenties voin olla yhtä mieltä herra Bussin kanssa tai ei, olla olematta. Tämä ei ole ollenkaan relevantteja. Tässä on vain yksi mittatikku käytössä. Onko tämä vai ei Schrems äh, äh, tarkastuksen läpi menevä. Minä en ole ollenkaan varma tästä. Tämä on askel eteenpäin kyllä. Olen iloinen, että komissio on valmis vielä keskustelemaan muutoksesta, mutta loppujen lopuksi tässä on kyse myös siitä, että Yhdysvallat pääsee 500 miljoonan kuluttajan muodostamille markkinoille ja Yhdysvallatkin haluaa päästä eteenpäin. No, minä en nyt sano mitään tästä sateenvarjopuitesopimuksesta, tähän palataan myöhemmin, mutta haluaisin tuoda esille kaksi asiaa. Ensinnäkin haluaisin, ennen kuin puhutaan siitä, että antaako parlamentti hyväksyntänsä vai ei, haluaisin, että komissio vihdoinkin Libe-valiokunnalle antamansa vastauksen julistaisi julkiseksi, että se ei olisi enää luottamukselle. Me tarvitsemme tämän tiedon. Tämä on vain oikeudellinen arvio, ei se voi niin kovin salainen olla. Ja toiseksikin komissio itse on selkeästi todennut, että jos poistetaan nämä poikkeukset yksityisyyden suoja järjestelmästä Yhdysvalloissa. Tämä on ennakkoehto sateenvarjo puitesopimukselta, joten me tiedämme kyllä, että näitä ei, poikkeuksia ei tule poistamaan, joten voisiko joku selittää minulle, miten mukaan voidaan realisti odottaa, että sateenvarjopuitesopimus ikinä olisi pätevä? Edustaja Ernst, puolitoista minuuttia. Niin, hyvät naiset ja herrat. No ei tämä nyt Safe Harbor parane siitä, että se nimetään Privacy Shieldiksi. Jos nyt katsotaan, äh, miten se vaikuttaa Euroopan unionin 500 miljoonan kuluttajan suojaan, niin kyllä tämä suoja on melkoinen pahvisuoja ja on hirvittävää, että tarvittiin tuomioistuin tuomio Safe Harborin kaatamiseksi. Ja nyt sitten komissio tässä vesittää tämän suuren koalition kautta tämän kyseisen tuomion, eikä tämä talo edes voinut tässä saada asiansa läpi edes tuon raukeamislausekkeen kautta, koska kaikki täällä tietävät, että uusi sopimus, sillä ei ole mitään sopimusluonnetta, eikä sitä lainsäädännöllisesti ankkuroida. EU-kansalaiset voivat kyllä kääntyä oikeusasiamiehen puoleen, mutta niin kuin John Kerry liitteessä kolme meille kertoo, oikeusasiamies ei vahvista tai kiistä sitä, että valvotaanko jotain, eikä hän mitään oikeussuojakeinoa nimeä. Tässä olisi eh, Yhdysvallat esimerkiksi hankkia oikeusasiamieheksi puhelinvastaan. Kyse on 500 miljoonan kansalaisen perusoikeuksista, eikä eh, nyt voi olla, että tässä me eh, me tässä emme tee mitään, kun isoveli valvoo, ja meidän pitäisi todellakin toimia tätä vastaan. Kiitoksia. Edustaja Albrecht, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissio, te komissaarit ja tiimeinenne olette tehnyt erittäin hyvää työtä EU-USA Privacy Shield-järjestelmän puolesta ja olette tehnyt myös kovasti työtä puitesopimuksen edistämiseksi. Edistystä on saatu aikaa, mutta olkaamme rehellisiä. Olkaamme nyt rehellisiä tästä Privacy Shieldistä. Siinä ei ole mitään merkittävää parannusta Safe Harboriin verrattuna. Kyllä, monia asioita on selvennetty, selvitetty, mutta USAn oikeusjärjestelmä ei ole muuttunut. Ja juuri siihen tuomioistuin puuttui, eli oikeusjärjestelmä ei anna riittävästi suojaa. Älkäämme nyt öö, pil- valehdelko itsellemme, ei tätä suojaa heti yön yli tule. Miksi me suljemme silmämme niiltä aukoilta, porsaan reiltä, joita sopimuksessa on? Sanommeko me, että ö, asiasta täytyy neuvotella uudestaan tulevaisuudessa, nämä asiat täytyy avata uudestaan, koska emme ole vielä valmiita, vai sanommeko me nyt, että ö, kaikki on nyt jo hyvin, kaikki, meillä on riittävät suojatoimet ja tulevaisuudessa saattaa käydä niin, että asia viedään taas tuomioistuimeen. Mm, minusta meidän täytyy nyt olla rehellisiä. Ainoa rehellinen teko olisi asettaa tähän niin sanottu sunset-lauseke, e, jolla rajoitetaan sopimuksen voimassaoloaika ja olen hiukan yllättynyt siitä, että muut ryhmät eivät kykene tätä hyväksymään. Ja jotta olisimme pragmaattisempia, niin olemme muuttaneet tarkistuksella, olemme esittäneet tarkistuksen neljän vuoden voimassaoloajaksi. Silloin voisimme neuvotella uudestaan. Kiitoksia. Edustaja Begin, yksi minuutti Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kelle henkilötiedot kuuluvat? Ne henkilötiedot, joita Euroopasta menee USAhan esimerkiksi Googlen, Facebookin tai Instagramin kautta. Ne kuuluvat kansalaisille ja heidän tieto, tietojaan käytetään, miten USA-laiset haluavat käyttävät näitä tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla. Tekevät erilaisia profilointeja kansalaisista mainostarkoituksia ja niin edespäin. Tuomioistuin, siis Euroopan, Euroopan unionin tuomioistuin, on jo puuttunut tähän asiaan. Muistuttaisin teitä siitä, että jokin aika sitten meidän parlamenttimme puhelimia ja sähköposteja, salakuljetettiin, salakuunneltiin, amerikkalaiset tekivät niin. Eikä meillä ole mitään selkeää sitovaa normia vieläkään, ei edes tämän tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Kansalaiset haluavat, että heidän tieto, tietojaan suojataan. Nyt tällä hetkellä komissio neuvottelee TTIP-sopimuksesta, e Haluaisinpa tietää, miten tässä on otettu asiaan huomioon tietosuojat. Kiitoksia edustaja Epitideos, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Yksi suurista vaaroista, joita meille on tänään puhuttu, on se, että meidän henkilötietoja voidaan siepata eri viranomaisten taholta. Ja tämä on esimerkiksi räjähtänyt täysin käsiin Yhdysvalloissa, koska siellä on tiedustelupalvelut, siellä on CIA, kansallinen turvallisuusviranomainen, ja ovat kerätä näitä tietoja ja myöskin säilyttää niitä usein pidempään kuin viiden vuoden ajan jakson ajan. Tämä on Yhdysvaltain kansallinen intressi. Tietoa voidaan kerätä ei ainoastaan yhdysvaltalaisilta, vaan myöskin muiden maiden kansalaisilta ja näin se rikkoo ihmisten yksityistietojen yksityisyyttä ja myöskin vesittää sähköistä kaupankäyntiä ja toimii myöskin yritysten oikeudellisen epävarmuuden puolesta. Tässä, täytyy, tässä todellakin yksityiskohdat ovat tärkeitä. Katsomme tässä Privacy Shieldin yksityiskohtia. Meidän täytyy suojata ihmisten yksityisyys. Sininen kortti. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Sonilta? Kyllä, kiitoksia edustaja Soni. Kiitoksia tässä keskustelussa Olemme jo usein kuulleet, että tietojen siirto ja vaihto ei liity ainoastaan kauppaan. Could you please repeat? Repeat. Voisitteko toista? Köszönöm szépen, akkor újra kezdeném. Tehát ebben a mai vitában többször elhangzott, hogy... Niin, aloitan vielä kerran alusta. päivässä keskustelussa olemme kuulleet usean otteeseen, että tietosuoja ei liity ainoastaan kauppaan. Kyse ei ole ainoastaan tavallisesta kaupankäynnistä. Me tiedämme, mihin se johtaa, jos eh, eri tietoja käytetään väärin tarkoituksiin. Voidaanko tässä käyttää jotakin sanktioita, jos näitä tietoja käytetään väärin? No kyllä, todellakin pitäisi olla rangaistuksia, pitäisi olla hinta, joka maksetaan. Ja meidän täytyy todellakin tehdä kaikkemme, jotta voitaisiin välttää kaikki sellaiset välineet, jotka voisivat johtaa tähän suuntaan. Jos yksityisyyttä rikotaan, niin pitäisi olla sanktioita. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lenars, puolitoista minuuttia. Eh, Transatlanttiset datastroomit. Kiitoksia, hyvä puhemies. Transatlanttinen tietojen siirto on suurinta tietojen siirtoa missä tahansa päin maailmaa, jos tarkastellaan tietojen määrää. Koko tämä digitalisoinnin prosessi Tämä on äärimmäisen tärkeää myös tulevaisuuden mahdollisuuksien kannalta. Tuhannet yritykset käyttävät aie, käyttivät aiempaa Safe Harbor-järjestelmää, ja tämän vuoksi uusi järjestelmä on niillekin erittäin tärkeä, Pekoyritykset ovat erityisen heikossa asemassa tässä yhtäältä. Kyllä, yksityisyyden suojajärjestelmällä voidaan suojella yksilöiden tietoja ja toisaalta täällä tuodaan myös oikeusvarmuutta yrityksille, jotka käyttävät tällaisia tai toteuttavat näitä transatlanttisia tieto, tietojen siirtoja. Selkeästi eteenpäin on nyt päästy. Se on täällä tunnustettukin tänä päivänä. Me saimme tänään komission jäsen Jurevalta vakuutukset, mitä tulee artiklan 29 työryhmän työhön, ja lopputulos pitäisi saada aikaiseksi mahdollisimman pian. Tärkeintä on saada ennen kesätaukkoa hyvä yksityisyyden suojajärjestelmä aikaiseksi, sellainen, johon ihmiset voivat luottaa. Sekunde. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gomes, kaksi ja puoli minuuttia. Viime viikolla minä olin live-valiokunnan valtuuskunnan mukana Yhdysvalloissa ja silloin kaikki siellä mm, keskustelukumppanimme ottivat meidät erittäin hyvin vastaan, eritoten suuret teknologiayritykset, ja siellä puhuttiin tästä tietosuojakysymyksestä. Kun otetaan huomioon, että tässä on kysymys aivan ennalta näkemättömästä puitesopimuksesta ja tässä halutaan suojata perusoikeudet ja tuoda lisää oikeusvarmuutta. Nämä ovat niitä parametreja, joilla arvioidaan komission ja Yhdysvaltojen välillä tehtävää yksityisyyden suojasopimusta. Tämä on äärimmäisen tärkeä digitaalisella aikataululla, jossa ei ole kysymys pelkästään digita- digitaalisesta taloudesta. Täytyy vahvistaa ja parantaa yksityisyyden suojaa ja varmistaa kansalaisille ja yrityksille niiden oikeusturva vahvan puitteiston kautta niin, että kaikilla on tasavertaiset oikeudet ja niitä ei loukata. Tässä mielessä me tunnustamme komission tekemän merkittävän työn eritoten tämän Schrems-päätöksen jälkeen, niin että komissio on neuvotellut Yhdysvaltojen kanssa yksityisyyden suojapäätöksestä ja sateenvarjopuitesopimuksesta. Tämän täytyy olla yhdenmukainen, sopiva perusoikeuskirjan EU-lainsäädännön kanssa – Huolestuttavaa on se, että tavallisen kansalaisen kannalta oikeussuojavälineet ovat hyvin monimutkaisia ja nämä eivät välttämättä päde Euroopan unionissa asuviin henkilöihin, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia. Eikä näitä sääntöjen loukkauksia rangaista riittävän, riittävällä pelotteella. Meilläkin on niin kuin yhdysvaltalaisilla vakavia varaumia ajatellen hallinnon mahdollisuuksia toimia tässä. Tämä sopimus edelleen mahdollistaa suurimääräisen tietojen keruun ja tässä ei anneta oteta huomioon Euroopan perusoikeuskirjan määräyksiä. Yritykset, Euroopan kansalaiset, yhdysvaltalaiset kansalaiset, tässä täytyy luoda tasavertainen kenttä. Erityisesti Euroopan parlamentin täytyy tuoda näitä varaumia esiin niin, että komissio ja Yhdysvallat ottaa huomioon 29 artiklan työryhmän suositukset ja samoin uuden tietosuojadirektiivin samoin kuin jotkut Schrems-päätöksen suositukset tai määräykset niin, että voidaan todella parantaa kansalaisten tietosuojaa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Makove, minuutti. Kiitos. Euroopan unioni on jo allekirjoittanut useita sopimuksia tietojen vaihdosta esimerkiksi terrorismin torjumiseksi ja myöskin PNR kuuluu tähän. Henkilötietojen vaihto vaikuttaa myönteisesti talouteen, mutta myöskin PK-yritykselle tämä on hyödyksi, jotka esimerkiksi toimivat Yhdysvaltain kanssa. Hallinnolliset kulut voivat olla merkittäviä. Yhdysvalloilla on valvonta järjestelmänsä, mutta kansalaisvapaus ja yksityis. Yhdysvalloissa on nämä asioita, joita täytyy, täytyy kunnioittaa ja täytyy myöskin kunnioittaa tätä EUn kansalaisten kohdalla – meidän pitää mahdollisimman nopeasti saada aikaiseksi sopimus ja se tapa, miten esimerkiksi NSSR käytetään, niin sen arviointi kyllä vaikuttaa siihen, että tietosuojaa voidaan, voidaan vielä parantaa. Kiitos. Button. Edustaja Batten, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia. Mehän äänestämme tästä päätöslauselmasta, koska komissio neuvottelee USAn kanssa yksittäisten kansalaisten tietojen siirrosta. EU:ssa on vaadittu vahvempia tietosuojakeinoja. Monilla yrityksillä on sopimuksia asiakkaidensa kanssa ja näissä sopimuksissa on säännöksiä siitä, miten asiakkaiden tietoja voidaan käyttää. Hallituksilla ei tällä, tai valtiolla ei tällaisia sopimuksia ole. Ähm, tiedosta ei edellytetä tiedon omistajien suoraa äh, hyväksymistä, ja siksi tällaista tietoa tulisikin käsitellä äärimmäisen varovasti. Äh, tietojen jakamiseen USA kanssa liittyy useita huolenaiheita, Esimerkiksi USA on niin kutsuttu Patriot Act, joka ei ole koskaan kunnioittanut ulkomaalaisten kansalaisten oikeuksia. Siksi UKIPin MEPit aikovat äänestää tätä päätöslausumaa vastaan siltä pohjalta, että minkä tahansa lainsäädännön täytyy olla demokraattisen kansallisvaltion yksin oikeus. Um, ähm, Mrs. Nibbler. Edustaja Niebler, puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, neuvoston, puheen, neuvoston puheenjohtaja. Jos halutaanko transatlanttista tietojenvaihtoa vai ei, olen sitä mieltä, että me tarvitsemme tätä ja tarvitsemme myöskin oikeusvarmuutta yhtäältä kansalaisillemme, mutta toisaalta myöskin yrityksille, varsinkin PK-yrityksille, jotka eivät äh, standardisopimuslausekkeiden ja muiden välineiden kautta voi varmistaa äh, toimintaansa, niin heille tämä on erityisen tärkeä tämä Privacy Shield. Haluan onnitella komissiota. Te ja tiimine olette monien kuukausien ajan neuvotelleet erittäin hyvin ja vahvasti, ja nyt vertaatte tätä äh, sopimusta, niin tässä on päästy kyllä erittäin paljon eteenpäin verrattuna Safe Harbor-järjestelmään. Haluaisin onnitella teitä koko sydämestäni. Privacy Shield antaa tietosuojaa ja myöskin menettelytapaan liittyviä äh, toimia tässä on, jotta tietoja käsitellään varovasti Yhdysvalloissa, mutta käytännössä vasta näemme, miten tämä menettely voidaan arvioida. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että äh, tapahtuu vuosittaista arviointa, äh, eikä ainoastaan arviointia siinä tapauksessa, kun olette sitä mieltä, että tietoja ei ole huolellisesti käsitelty ja Yhdysvalloissa on mahdollisuus myöskin keskeyttää menettely, joten mielestäni olette tehnyt erittäin hyvää työtä ja jos nyt sitten myöskin artikla 29 ryhmän parannukset otatte huomioon näihin arviointiin liittyen, niin tässä on kyllä hyvä paketti meidän kansalaisillemme ja pk-yrityksillemme tiedossa. Kiitos. Eh, Donna McClarkin. Kiitoksia edustaja McClarkin. Yksi... Uh, Hyvät kollegat, meidän täytyy tunnustaa amerikkalaisten kumppaneidemme ottamat askeleet viimeisten vuosien aikana, kun on haluttu parantaa EU-sta eh, e Yhdysvaltoihin virranneet tiedot ja niiden suojat vasta- vastauksena toten parlamentin vaatimuksiin. EU Yhdysvaltojen kongressi ja hallinto on toteuttanut yli 2000 uudistusta valvontalainsäädäntöön ja ohjelmistojen mukaan lukien esimerkiksi nämä oikeusojakeinot ja yksityisyyden suoja kysymykset ja tämän vuoksi tämä on meille kaikille mahdollisuus kiittää näistä ponnisteluista, joilla lisätään oikeudellista varmuutta niin yrityksille kuin kuluttajillekin ja meidän täytyy ottaa tämä edistys mukaan myös kauppasopimusneuvotteluihin TTIPissä ja TISassa molemminpuolisesti Atlantien, Atlantin väli, ylittävä Mm, riittävät investoinnit ovat valtaisia ja meidän täytyy pystyä varmistamaan asianmukainen tietojen suoja ja, ja oikeussuojakeinot. Ja kaikki nämä uudistukset varmasti tulevat lisäämään entisestään investointeja. Un minut. Kiitoksia edustaja von Storch. Yksi minuutti ja Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, me puhumme siis tietojen vaihdosta Yhdysvaltain kanssa – oikeastaan tietojen suojaamisesta tässä tapauksessa komissio neuvottelee tällä hetkellä uudesta sopimuksesta, eh, koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut tuomion, joka tuli kansalaiselta. Eli kansalaisen piti eh, kiinnittää huomiota siihen, että tietosuojaa ei ole varmistettu Yhdysvalloissa. Tämä ei ollut komission aloite. Me olemme erittäin huolestuneita siitä, että todellakin nämä intressit otatte oikein huomioon, koska se mitä kuulin teiltä ei vakuuttanut minua. Totesitte, että Yhdysvallat on luvannut meille, vakuuttanut meille, te toivotte tätä ja sitä. Jos meillä ei ole sopimusta lopussa, joka antaa kansalaisille selkeät oikeudet, niin tämä sopimus ei ole edes tämän kuulakärkikynän arvoinen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia edustaja Boni, puolitoista minuuttia. Commissioner, thank you very much. Arvoisa komission jäsen, kiitokset teille ja tiimillenne loistavasta työstä. Mielestäni me nyt lähestymme tarinan loppua. Tämä tarkoittaa sitä, että me saamme tämän privacy, privacy shieldin. Me olemme kaikki tietoisia ä, tietosuojasta kan, ä, transatlanttisessa tietovirrassa ja siitä tärkeydestä merkityksestä, mikä sillä on taloudelle, eritoten pk-yrityksille, joilla on vähemmän oikeudellisia ja investointimahdollisuuksia ja ne tulevat olemaan tällaisen välineen suuria edunsaajia. Me tarvitsemme tätä privacy shieldia, jotta varmistetaan tietojohteisen talousarvi, talousjärjestelmän kehittyminen. Tällä tavalla voidaan luoda parempaa luottamusta eri puolilla Atlanttia ja parantaa tietosuojaa. Väline tuo paljon parannuksia perusoikeuksien turvaamiselle mukaan muun muassa. Ja eritoten tässä saadaan vahvistettuja oikeussuojakeinoja EU-kansalaisille ja EU-ssa asuville henkilöille ja samoin luodaan tämä oikeus, oikeusasiamiesjärjestelmä. Tämä tulee hyödyttämään molempia puolia, osapuolia. Eh, ja myös Yhdysvalloissa muutetaan lainsäädäntöä ja että Meidän täytyy nyt varmistaa, että suojakeinot ovat todella EU-kansalaisten ja EU-ssa asuvien henkilöiden käytettävissä. Ja samoin täytyy eh, tätä yksityisyyden suojajärjestelmää säännönmukaisesti tarkastella uudelleen. Kiitokset vielä kerran komissiolle tästä työstä. Kiitos. Edustaja Uljasdowski seuraavaksi. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, arvoisa puhemies. Minä haluaisin myös ilmaista tyytyväisyyteni siihen edistyksen tasoon, jota on saavutettu työstettäessä tätä tietovirta-sopimusta Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. Yhdysvallat on perinteinen yhteistyökumppani Euroopan unionille ja keskusteluja pitäisi käydä keskinäisen luottamuksen hengessä eikä epäilevässä mielessä. Olen iloinen nähdessäni minkälaisia nämä ehdotetut ratkaisut ovat oikeussuojakeinojenkin osalta. Ja minun mielestäni meidän pitäisi varmistaa se, että me saamme maksimi henkilötietosuojan tason jota tällä sopimuksella turvataan, mutta meidän täytyy myös olla järkeviä. Joskus minusta tuntuu siltä, että tätä yksityisyyden, yksityisyyden suojan oikeutta tulkitaan aivan liian laajalti, ja se menee sen vastaisesti, miten muita tuotteita kohtelemme eri toteen, kun ajatellaan turvallisuutta. Meidän ei pidä liikaa suojella yksityisyyttä niin, että ei enää pystytä suojelemaan kansalaisiamme molemmilla puolilla Atlantin valtamerta. Catch. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja on edustaja Kaputo. Ho in precedenti interventi in relazione... Niin, olen huomannut, että kun puhutaan geoblokkauksesta, niin siihen liittyen meillä on tuomioistuimen päätös ja haaste on samankaltainen kuin tietosuojakysymyksessä. Kun ajatellaan sopimusta USAn kanssa, niin, ja ajatellaan tietojen ker, ker, keruuta, niin keruun tulisi olla sellaista, että tiedon omistaja on tietoinen siitä. On tärkeää, että saamme sellaisen sopimuksen, joka asettaa selkeät velvoitteet, mutta velvoitteet, joita voidaan myös, joiden noudattamista voidaan myös valvoa. On kuitenkin pelättävissä, että tällainen valvonta on mahdotonta ja saattaa käydä niin, että sääntöjä joka tapauksessa rikotaan tavalla, jota tie- tuomioistuin ei todellakaan tarkoittanut. Kiitoksia edustaja Marjas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προστασία των Kiitoksia puhemies. Tietosuoja ja yksityisyyden suoja ovat perusoikeuksia EUn kansalaisille. Ja kaikkiin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei rikota tai vesitetä. Meillä on sopimuksia henkilötietojen suojaamiseksi, varsinkin kun kyse on yrityksistä – esimerkiksi tietojen lähettämistä, lähettämisestä EU, EUsta Yhdysvaltoihin. Nyt on olemassa olettamus, että näitä henkilötietoja saa käyttöön ja se, mitä me nyt teemme tässä, haluamme varmistaa, että tätä valvotaan, jotta me saamme tietoa siitä, mitä tapahtuu. Missä näitä rikkomuksia on tapahtunut, niin siellä kyllä täytyy ryhtyä toimiin ja toivon, että me saamme tietoa Yhdysvaltain viranomaisten toiminnasta, jotta voimme varmistaa, että he tietävät ja myöskin kunnioittavat sääntöjämme, koska me emme voi ainoastaan jättäytyä Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten varaan. Kiitos. Edustaja lopes Kiitos, rouva puhemies. Olisi hyvä, jos ei olisi tällaista, olisiko hyvä, jos ei olisi tällaista tiedonsiirtoja tiedonsiirtoa transatlanttisesti. No ei. Pitäisikö Euroopan parlamentti vastustaa tällaista tiedonsiirtoa? No ei tietenkään, mutta täytyy vaatia sitä, että lainsäädännöllä säädellään tällaisia tiedonsiirtoja. Komissio ei näin ole tehnyt työtänsä. Tässä ei ole neuvoteltu riittävästi tällaista sopimuksesta. Ja tämähän alkoi vasta sitten, kun tuli tämä EU-tuomioistuimen päätös eh, Schrems-tapauksessa. Epäilykset ovat kuitenkin edelleen ilmassa. Meidän täytyy pysyä koko ajan varuillamme niin, että me voimme tässä uudessa sopimuksessa, eh, Privacy Shield-sopimuksessa, varmistaa se, että pidetään kiinni myös Euroopan unionin perusoikeussopimuksesta. Ja tässä täytyy vuosittain tarkastella tätä niin, että komissio todella tarkastelee, varmistaa sen, että näitä sääntöjä noudatetaan ja että Yhdysvaltojen hallinto täyttää myös nämä säännöt. Ja jos niitä loukataan, niin komission täytyy toimia välittömästi sen sijaan, et, koska muuten Euroopan unionin tuomioistuimelta tulee kumoava päätös pikaisesti. Madame Thomas. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tomasic. Kiitoksia puhemies. Aiemmin <clears throat> tuomioistuin on antanut useita päätöksiä, jotka ovat esimerkkejä tuomioistuimen aktiivisuudesta. Täytyy myöntää, että olen viime aikoina äh, äitynyt aika skeptiseksikin näiden päätösten suhteen, mutta tämä päätös on kyllä hyvä. Se puuttuu jo vanhentuneeseen äh, sääntöön tai säännöstöön, jota on uudistettava. Äh, Privacy Shield antaa joukon takeita kansalaisille. Se, että USAn puolella on oikeusasia mies, valvomassa kansalaisten oikeuksia. Se on myönteistä. Kansalaisten mahdollisuus tehdä valituksia on varmasti asia, josta kansalaiset ovat tyytyväisiä ja ovat tyytyväisiä siihen, että USAn yrityksille asetetaan rajat, kun ne käsittelevät henkilötietoja. Uskon, että tässä on saatu aikaan paljon edistystä, se on hyvä asia. Kiitoksia nyt viimeisenä edustaja Kovcik. Thank you, madam. Kiitos puhemies. Minä en epäile komission hyvää tarkoitusta tai teidän hyvää tarkoitusperänne arvon rouva Jourovaa. Totta kai meidän täytyy nyt todeta, että se, mitä meille tässä esitetään, on edistysaskel. Se täytyy myöntää. Mutta haluaisin kuitenkin tässä äh, esittää eräitä epäilyksiä äh, tästä koko asiasta. Tämä kattava sopimus ja Privacy Shield ovat hyviä ajatuksia, mutta ne ovat myöskin erittäin luovia nimiä. Mutta ne, jotka haluavat saada tietojamme, niin kyllähän nekin ovat luovia ja jotenkin aina sitten kuitenkin saavat näitä tietoja käsiinsä. Minä en epäile yhtään sitä, että Jokainen Yhdysvalloissa tietää kaiken edustaja Sofi Inetfelistä, herra Junckerista ja kaikista muista, enkä tiedä, voimmeko me estää tällaisen väärinkäytön. No. Ja nyt täällä on puheenvuoro ruokomission jäsenelle. Arvoisat jäsenet, paljon kiitoksia tästä keskustelusta, joka on aina hyvin tärkeää. Ja tämä on myöskin erittäin inspiroivaa minulle ja kollegoilleni. Olette oikeassa siinä, että tietovirrat – Euroopan unionista Yhdysvaltojen suuntaan on todella massiivista. Meidän täytyi saada nopeasti aikaiseksi uusi järjestelmä, joka suojaa Euroopan kansalaisten tiedot, ei ainoastaan kun ajatellaan niitä yrityksiä, joilla on kotipaikka siellä ja joilla tämä tietovirta on yritystoiminnan keskiössä, vaan Tämä oli myöskin eh, eurooppalaisten pk-yritysten etujen mukaista, koska tämä on ollut todella eh, kamala tämä oikeudellinen epävarmuus. Eh, nämä olosuhteet meidän piti ottaa huomioon, kun työstimme tätä asiaa tuomioistuimen päätöksen jälkeen ja myöskin ennen sitä totta kai. Me tarvitsemme vahvia vaku- vakuutuksia euro- vastapuolelta, me tarvitsemme oikeudellista varmuutta ja täytyy poistaa sellaiset epävarmuudet, koska yritykset olivat hyvin hankalassa tilanteessa neuvottelun aikana se tilanne ja se tapa, miten me halusimme päättää neuvottelut, niin kutsuin tätä luottamukseksi ja tarkistamiseksi. Meidän täytyy luottaa amerikkalaisiin kumppaneihin, että he noudattavat meidän sääntöjämme ja myöskin, myöskin tekevät sen, mitä he virallisissa kirjeissään vakuuttavat, jotka on allekirjoitettu korkeammalla mahdollisella taholla. En nyt voi sanoa, että Privacy Shield on mekanismi, jolla Euroopan kansalaisten tietoja voidaan suojella Yhdysvalloissa olisi täydellinen. Se ei voi olla täydellinen, eikä se koskaan voi olla sitä, koska meillä oli objektiivisia tavoitteita, miksi me emme voineet saavuttaa enemmän. Yksi liittyy tuohon Yhdysvaltain lainsäädäntöön, josta herra Albrecht puhui. Meillä ei ole mitään valtuuksia muuttaa lainsäädäntöä Yhdysvalloissa, mutta me jatkamme kehityksen valvontaa tällä saralla Yhdysvalloissa ja me useaan otteeseen ilmaisimme vakaumuksemme sille, että tietoja suojellaan Yhdysvalloissa, jos heillä on oikeanlaista lainsäädäntöä. Me voi tehdä enempää. No toinen tavoite, missä me emme voineet tehdä enempää, oli kansallisen, kansallisen turvallisuuden tarkoitusperiin eh, hankittu tie, tieto. Eli komissiolla ei ole mitään valtuuksia pyytää eh, esimerkiksi tiedustelupalveluja mm, näissä tiedojen käytössä. Edes jäsenvaltiot eivät voi tehdä tätä halusimme samaa kuin silloin, kun neuvottelimme ehdoista Yhdysvalloissa. Nämä olivat meidän rajamme. Ja minun täytyy sanoa täysin avoimesti, että emme ole täysin tyytyväisiä, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että saavutimme sen, minkä pystyimme. Mutta mikä vielä tärkeämpää, meidän täytyy olla Eli tyytyväisyyden ei täydy olla johtoajatuksemme tuleville vuosille, sillä komissio sitoutui, minä sitouduin ja kollegamme niin ikään valvomaan jatkuvalla tasolla sitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Ja me tulemme tekemään tämän hyvin avoimella tavalla vuosikertomusten muodossa ja oletamme, että kaikki vaikuttavat tähän tietoon, joka osoittaa eh, tilanteen sillä hetkellä Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa tämä vuosikertomus. Siihen liittyy tämä vahva raukeamislauseke ja se on erittäin vahva toimenpide ja olen vakuuttunut siitä, että me emme tarvitse siis tätä ehdotettua eh, raukeamislauseketta. Mutta Sofi Inetfeld, olette täysin oikeassa, että Schrems-tuomio auttoi meitä – olen pahoillani, että odotimme sitä jostakin hetkestä lähtien, kun tiesimme, että tämä kanne nostettiin tuomioistuimessa, koska olimme vakuuttuneita jo ennen tuomiota, että päätös antaa meille riittäviä argumentteja ja vertailukohtia, joiden avulla voimme neuvotella vahvan kannan ja se auttoi neuvotteluissa – ja me kävimme eh, Schremsin tuomion läpi artikla artiklalta erittäin tarkasti. Neuvottelimme hyvin tiukasti Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa ja viittasimme tähän tuomioistuimen päätökseen. En voi olla varma siitä, että uusi tuomio ei olisi yhtä tiukka kuin edellinen, mutta olen vakuuttunut siitä, että me räätälöimme Privacy Shield-järjestelmän – tuomioistuimen vaatimusten mukaiseksi. Ja jälleen kerran totean, että teimme parhaamme. No sitten tästä puitesopimuksesta. En tiedä sellaisesta tilanteesta, että me salailisimme asioita. Oli paljon kirjallisia kysymyksiä, joihin vastasimme. Live-valiokunnalta näitä tuli ja pyytäisin teiltä, ei ainoastaan tukea Privacy Shieldille, vaan myöskin tälle puitesopimukselle, koska kuten totesin aikaisemmin alkupuheenvuorossa, niin tämä on todellinen parannus tietojen suojamiseksi, kun tietoja vaihdetaan viranomaisten välillä. Meidän pitäisi todella vakavasti harkita sitä, että kyse on myöskin erilaisista rikollisista ja todistajista, ja tällä on merkittävä rooli yhteistyön vahvistamisessa Yhdysvaltain ja EUn välillä rikostoimissa, rikoslainsäädännössä, koska mehän tiedämme, että turvallisuustilanne on heikentynyt ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme turvallisempaa yhteistyötä lainsäädäntö, lainvalvontaviranomaisten välillä Yhdysvaltojen ja EUn välillä, joten pyytäisin teiltä tukea jälleen kerran ja kiitoksia tästä keskustelusta. Um, thank you very much. Lämpimät kiitokset teille, rouva komission jäsen. Ja seuraavaksi ministeri Kunders, olkaa hyvä. Arvon puhemies, Hyvät parlamentaarikot, ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä keskustelusta. Haluan kiittää myös komissiota selvityksistä, joita annoitte Privacy Shieldistä ja tulevista suunnitelmista. Tämä keskustelu tekee selväksi sen, että sujuva tiedo, tiedon virta ei tarkoita mitä tahansa tietovirtaa. On tärkeää, että tietoja käytetään oikealla ja varovaisella tavalla. Joskus, jos kansalaisilla on sellainen epäilys, että näin ei ole, niin heillä täytyy olla oikeus vastustaa tietojen käyttöä. Kansalaiset pitävät kyllä erittäin tärkeänä, ja muutkin pitävät tärkeänä sitä, että tieto virtaa sujuvasti. Erityisesti yritykset ja tästä toiminnasta hyötyvät ovat sitä mieltä. On tärkeää, että molemmin puolin Atlanttia yritykset voivat nimenomaan hyötyä tästä asiasta. On tärkeää myös, että tietoa virtaa, jotta voimme torjua rikollisuutta molemmilla mantereilla. Joten täytyy tarkkaan pohtia, missä, mihin, mi, mihin pisteeseen saakka tietojen vaihtaminen voi hyödyttää kaikkia osapuolia. Sitten tästä puitesopimuksesta minä viittasin jo moniin kysymyksiin, joita asiasta esitettiin. On tärkeää ensinnäkin todeta, että sopimus sinään ei vielä muodosta oikeudellista perustaa yksi, yksityishenkilöiden tietojen siirtämiseksi. Se, mm, on, se muodostaa kuitenkin puitteet tietoturvan edistämiseksi. Ja tietysti jos osapuolet eivät noudata sopimusta, niin siitä tulee seuraamuksia. Täällä esitettiin muutamia kysymyksiä oikeusasiamiehestä. Tässäkin kohtaa täytyy korostaa sitä, että oikeusasiamies on lisämekanismi muiden järjestelmien rinnalla. Yksinään oikeusasiamies ei vielä riitä oikeussuojaksi. Se ei voi korvata muita oikeuskeinoja. Ja olen iloinen siitä, että USA on suostunut luomaan tällaisen mekanismin ja varmistaa sen, että valituksia käsitellään asianmukaisella tavalla. Oikeusasiamies ei tietenkään toimi eristyneesti eristyksissä, vaan tekee yhteistyötä erilaisten virastojen kanssa, sellaisten viranomaisten kanssa, joiden täytyy antaa tietoa ja vastata kysymyksiin. Sanoisin tässä kohtaa, että myös monilla EUn jäsenvaltiolla on tyyppistä valvontaa. Täällä tähdennettiin aivan oikein, että tämä päätös oli ikään kuin katalysaattori paremmalle sopimukselle. Tuomioistuin muistutti meitä siitä, että kolmansissa maissa voi olla vastaava oikeussuojan taso kuin meillä ainoastaan, jos kolmannen maan valtiohallitus pitää asiasta huolen. Jos kolmas maa sallii massiivisen ja umpimähkäisen tietojen vaihdon ja käytön. Oikeussuojaa ei tietenkään ole. On tärkeää, että myös USA tarjoaa myös nyt riittävän valvonnan ja oikeussuojakeinot kansalaisille, jotka kokevat oikeuksiaan rikot. Tällainen niin kutsuttu bulkkikeruu, massiivinen tietojen keruu on vain poikkeus. Ja tietysti on otettava huomioon rekisteröityjen intressit, niin kutsuttujen tietosubjektien intressit. En nyt toista sitä, mitä komissaari jo ehti sanoa. Tiedän, että teidänkin parlamentissanne on keskusteltu niin kutsutusta sunset-lausekkeesta. Sitä emme kuitenkaan mielestäni tarvitse, koska sopimustahan vuosittain tarkistetaan. Kun ajatellaan Privacy Shieldia ja puitesopimusta, niin mielestäni ne tarjoavat riittävät takeet, eh, jotta kansalaisten eh, huoliin voidaan katsoa vastatun. Ja on myös totta se, että parempi on aina hyvän vihollinen. On tärkeää, että me saamme aikaan parannusta se on tärkeää kansalaisten ja liike-elämämme kannalta, erityisesti EU-kansalaisten kannalta. Uskon, että kaikki hyötyvät siitä, kun parlamentti toivottavasti antaa suostumuksensa tälle sopimukselle. Minister. Kiitokset teille, arvon ministeri. Näin pääsemme tämän keskustelun loppuun.